neuvostelulle ja komissiolle rahoituspalveluista ja viivästyksistä komissiossa tiettyjen ehdotusten käsittelyssä ja hyväksymisessä. Ennen kuin aloitamme keskustelun, haluaisin kertoa teille, että mitä tähän keskusteluun tulee. Me emme käytä sinisiä kortteja. Haluaisin nyt antaa välittömästi puheenvuoron Roa Bolsille viideksi minuutiksi. Thank you. Kiitos. Tämän äh, lainsäädäntökauden aikana komissiolta on tullut valtava liuta äh, rahoituspalveluihin riittyviä lainsäädäntöehdotuksia, <clears throat> jotka ovat äh, ulottuneet näiden esimerkiksi talletusten vakuutusjärjestelmien ja yksittäisten päätöslauselmien muodossa. Niitä on ollut kymmenittäin joko jo tullut tai odotettavissa. Lainsä, rahoituslainsäädäntöön on tehty paljon äh, vaikutusten arviointia ja äh, ja äh, nyt kehotankin, että komissio tekee sitten kustannusvastaavuusanalyysin sitten näistä äh, kaikkeista toimenpiteistä rahoituskriisin alkamisen jälkeen. Ne pitäisi nyt saada nyt käynnistymään ja valmistumaan tämän toimikauden loppuun mennessä. Komissaari, muistan, että, että Ekon äh, on jo käynnistänyt jo toisen tutkinnan tästä asiasta. Mitä tulee työn äh, kulkuun. Kaksi tavat leimanneet kaksi seikkaa. Ensinnäkin äh, monet äh, ehdotukset er, ovat kestäneet kauan valmistua komissiossa. Joitakin äh, perukkeita ja syitä tietysti tähän on, mutta kauan ovat kestäneet esimerkiksi riidanratkaisujärjestelmä, jonka parlamentti halusi samaan niin kuin, siis 2009 jo ja samoin eh, pitkään odotettu eh, arvopaperilainsäädäntödirektiivi. Toki tässä on ollut matkalla eh, lainsäädännöllisiä ongelmia, mutta sitä suuremmalla syyllä olisi pitänyt saada vauhtia asioihin niin, että sitten kansalainsäätäjät olisivat päässeet pureutumaan töihin myöskin. Parlamenttihan on tehnyt töitä ahkerasti ja reippaasti antaen evästyksiä komissiolle hyvissä ajoin ennen lainsäädäntöpäätöksiä ja suoriutunut kaikista konsultaatioista paljon komissiota nopeammin. Nyt on sitten jäänyt tällä aika pitkä, paksu suma tällaista jälkeen jäänyttä lainsäädäntöä, joka ei ole liikahtanut. <clears throat> Joissa toisissa asioissa toisissa asioissa se taas sopi sopu neuvostossa on viipynyt, ajatellen vaikkapa näitä arvopaperikeskuksia ja niiden synnyttämistä. Ja, ja me, me joudumme sitten kärsimään täällä parlamentissa neuvoston vitkuttelusta. Kehotamme tietenkin nyt sitten neuvostoa panemaan vauhtia asioihin, että trilogit voivat käynnistyä. Parlamentti ei kuitenkaan tule antamaan per, periksi sitten äh, hyvää hyöttämme äh, säilyttämään neuvostossa saavutettua huteraa tasapainoa. Päinvastoin olemme äh, taipuvaisia sitten painostamaan niiden asioiden ottamista trilogiin, jotka todella sinne kuuluvat Äh, on luvattu, ettei vaaleista huolimatta lainsäädäntötyössä ei ole odotettavissa mitään hiipumista. Me olemme valmiit tarttumaan toimeen sitä mukaan, kun niitä toimia meille tulee, äh, pyrkien saamaan kaikki mahdolliset käsittelyt jo ensimmäisellä kerralla läpi tietysti priorisointi eh, on tärkeä ja saada jotakin aikaiseksi, mieluummin kuin ei saada mitään, mutta se ei kuitenkaan liitä perusteluksi tässä eh, toimi vaalikauden eh, loppusuoralla me haluamme niin paljon, niin paljon aloitteita komissiolta kuin suinkin on mahdollista, jotta saamme asioita, asioita valmiiksi tämän toimikauden loppuun mennessä. Pankkiunioni on tietysti painopiste sekä pankeille että valtioille ja haluammekin painostaa sitä, että tällainen yksi, nämä päätöksentekojärjestelmät saadaan valmiiksi tältä osin. Haluamme myöskin liikasen ryhmän suositukset täytäntöön. Tässä on edelleen tämä puuttuva linkki, eli rahoitusmarkkinadirektiivi, josta tämä kaikki kiikastaa. Moneen otteeseen on jo on lupailtu liettualaisten tuomesta esimerkiksi tällaisten talletusten vakuusjärjestelmien saamiseksi. Me olemme tuhansia tunteja tärvänneet aikaa näiden asioiden pohtimiseen. Ja, ja nythän me haluamme haluamme varmistaa sen, että kaikille mahdollisille kansalaisille on oikeus tähän tavallaan perusoikeuksi luoteltavaan pankkitiliin. Se on nyt saatava todellakin aikaiseksi. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron ministeri Keitonille neuvostosta. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies, kunnianarvoiset jäsenet. Olen hyvin kiitollinen tästä mahdollisuudesta osallistua tämän aamun keskusteluun ja aivan erityisesti haluan täsmentää tiettyjä kohtia, Toivon, että tämä mahdollistaa meille kaikille eteenpäin menemisen ja yhteistyön parantamisen tällä tärkeällä osa-alueella. Ensinnäkään en voi olla samaa mieltä siitä syystä, johon tämä kysymys perustuu. Ei ole oikein sanoa, että ongelmat perustuvat edistyksen puutteeseen neuvostossa Päinvastoin neuvosto on mennyt näissä hyvin vaikeissa monimutkaisissa neuvotteluissa hyvin eteenpäin. Me olemme asettaneet etusijalle ne asiat, jotka koskevat pankkisektoria. Tämä on täysin oikeutettu, jos otetaan huomioon kuinka tärkeä tämä sektori on ja kuinka tärkeää on saada tämä yhteys valtionvelkojen ja pankkikriisin välillä rikottua Haluaisin myöskin kertoa niistä edistysaskeleista, joita on otettu rahoituspalvelualalla viime kuukausina. Ensinnäkin me olemme päässeet poliittiseen sopimukseen kahdesta tärkeästä rakennuspalikasta pankkisektorin uudistuksessa ja pankkiunionin tulevaisuuden suhteen. Ensinnäkin pankkien valvontapaketti pääomavaatimusdirektiivi ja asetus. Olemme useaan otteeseen verran, ver, viitannut näihin lainsäädäntöpaketteihin ja niitä, niitä on aina alusta lähtien painotettu painopistealueina Euroopan parlamentti on lykännyt äänestystään SSM-paketista syyskuun täysistuntoon, mutta toivon, että aikataulun muutos ei tule hidastamaan tämän paketin hyväksymistä. CRD 4, joka tullaan muodollisesti hyväksymään molemmissa toimielimissä tulevina päivinä ja julistetaan ennen heinäkuuta, niissä neuvottelut ovat olleet pitkiä ja vaikeita. Huhtikuussa pääsimme asuntolainadirektiivistä poliittisen sopimukseen ja tämä mahdollistaa sen, että uudet säännöt voidaan ottaa nopeasti huomioon ja niistä hyötyvät kaikki asuntolainan ottajat ja kuluttajat Euroopassa. Odotan, että tämä direktiivi hyväksytään Euroopan parlamentissa ensimmäisessä käsittelyssä, jos parlamentti pitää kiinni niistä sopimuksista, joita vuoden 2011 aikana on tehty. Me olemme päässeet myöskin poliittiseen sopimukseen läpinäkyvyysdirektiivistä. Tämä tulee lisäämään säänneltyjen markkinoiden houkuttelevuutta pk yritysten kohdalla ja haluaisin kiittää parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä tässä asiassa ja myöskin muissa asioissa mutta on oikein myöskin viitata tiettyihin vaikeuksiin ja haasteisiin, joita meillä on edessämme. Tällä hetkellä meillä on noin parikymmentä lainsäädäntöehdotusta, jotka liittyvät rahoitusmarkkinoihin. Joistakin on päästy sopimukseen, mutta samaan aikaan uusia ehdotuksia on tullut pöydälle. Komission jäsen Barnier sanoi hiljattain, ettei ole mitään järkevää syytä olla tekemättä uusia ehdotuksia ja hän on aivan oikeassa, jos otetaan huomioon olosuhteet, mutta on myöskin totta, totta, että komission ja Euroopan parlamentin ehdotukset, eh, niitä täytyy vielä täydentää ne hyötyisivät avoimesta keskustelusta ja tämän aamunkin keskustelu toivon mukaan parantaa tätä. Meidän pääperiaatteemme on ollut saada aikaan korkealaatuista, realistista, tehokasta ja käytännönläheistä lainsäädäntöä. Me haluamme toimia nopeasti, mutta emme halua uhrata laatua nopeuden takia Tämä on ollut järkevä lähestymistapa ja se on palvellut meitä hyvin. Yksi esimerkki on äh, rahoitusmarkkinadirektiivi ja sen tarkistamisprosessi. Se liittyy G20-sitoumuksiin ja siihen, miten äh, rahoitusmarkkinat toimivat. Rahoitusmarkkinadirektiiviä täytyy mukauttaa, jotta otetaan huomioon teknologian kehitys ja uudet kehitykset rahoitusmarkkinoilla – uusien sääntöjen vaikutusta ei tule aliarvioida ja on täysin olennaista, että niissä onnistutaan. Neuvosto haluaa tasapainoisemman tekstin ja tähän ei yksinkertaisesti päästä yhdessä yössä. Toinen esimerkki on neuvottelut talletusten vakuusjärjestelmistä. Meidän omaksumamme lähestymistapa on se, että pankkien elvytys ja kriisien ratkaisussa tarkastellaan päällekkäisyyksiä ja jäsenvaltiot tekevät päätöksiä siitä ovatko nämä kaksi eri järjestelmää erillisiä. Ja kun talletusten vakuusjärjestelmät kun niistä tehdään ehdotuksia niin silloin myöskin täytyy tehdä täydentäviä ehdotuksia. Kun parlamentti äänesti tästä helmikuussa 2012, neuvosto oli jo trilogissa täydessä neuvottelujen touhussa. Neuvotteluissa jotka koskevat investoijien korvausjärjestelmää. Näissä neuvotteluissa täytyy vielä hieman odottaa. Sitten vakavaraisuus kakkonen. Me tunnustamme sen, kuinka tärkeää tämä on, mutta me emme voi tässä toimia välittömästi, koska me odotamme ex ante vaikutusarviointia, jota parlamentti on pyytänyt viime vuoden neuvoston neuvottelujen aikana. Yleisesti ottaen edistys on ollut vaikuttavaa toisin kuin mitä teidän kysymyksenne antaa ymmärtää. Tietenkin aina voidaan toimia paremmin neuvosto osaltaan tulee pitämään kiinni etenemisvauhdista ja toivon mukaan parlamentti jatkaa samaan suuntaan. Me odotamme, että me pääsemme yleiseen yhteiseen lähestymistapaan elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä ja myöskin ähm, vähittäismyynti-investointituotteiden ehdotuksen kohdalla neuvosto on myöskin pyrkinyt siihen, että yhteisestä kriisinratkaisumekanismista saataisiin ehdotus tämän parlamenttikauden loppuun mennessä. Tämä on myöskin meille prioriteettialue. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta me olemme hyvin lähellä poliittista sopimusta ja ja nyt kun parlamentti on perunut osaltaan trilogiin osallistumisen tällä tietenkin saattaa olla vaikutuksia edistymiseen me odotamme, että tässä kuussa pääsemme eteenpäin ähm, arvopaperikeskusasiassa. Me tulemme myöskin työstämään hartiavoimin muita asioita, esimerkiksi yhteissijoitusyritysehdotusta ja komission ehdotusta, jossa äh, vastaisia toimia parannetaan ja niihin ähm, saatetaan säännöksiä Nämä kaikki tavoitteet ovat saavutettavissa ja niihin tarvitaan komission ja parlamentin tukea ja yhteistyötä, jotta päästään hyväksyttävään kompromissiratkaisuun. Lopuksi en hyväksy sitä väitettä, että neuvosto olisi hidastellut rahoitusmarkkina-asioissa itse asiassa näissä asioissa on menty valtaisia askeleita eteenpäin. Monet asiat ovat hyvin yksityiskohtaisia ja monimutkaisia. Me pyrimme nopeisiin tuloksiin, mutta me pyrimme myöskin laatuun. Ja joskus tähän vain menee aikaa. Eli me odotamme parlamentilta sitä, että se hoitaa oman tonttinsa ja odotan teiltä nyt sen, että tulette kertomaan minulle, miten te aiotte tässä asiassa tulevina kuukausina toimia. Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron komissaari Barnielle. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvää huomenta kaikille. Kiitokset eh, ensinnäkin Sarah Bolsille ja myöskin valiokunnalle kysymyksestä. Arvoisa puhemies, kolme eh, vuotta asiaa on työstetty eh, vaalikauden alkumetreiltä alkaen taloudellisen kriisin kourissa, joka alkoi Yhdysvalloista ja sen jälkeen se iski Eurooppaan. Vaikutukset ovat edelleenkin varsin raskaat. Nyt vuonna 2013 on syytä tarkastella sitä, mitä on tehty ja onko se tehty hyvin. Arvioida siis työtä, tehtyä työtä ja pyrkiä kirkaskatseisesti katsomaan ja tarkastelemaan sitä, millä tavoin voimme tässä sosiaalisessa ja taloudellisessa tilanteessa edetä ja saada aikaiseksi enemmän. Haluan osoittaa kiitokset Euroopan parlamentille siitä, että asia on otettu esille ja nyt tehdään yhteenvetoa asiasta. Kiitokset myöskin Irlannille puheenjohtajamaalle Michael Noonanin työryhmälle, ministerin työryhmälle kuuluvat myöskin suuret kiitokset tehdystä työstä, jota olemme yksissä tuumin tehneet. Niin kuin sanoin, asia on työstetty jo kolmisen vuotta. Työesityslista on ollut varsin runsassa. Ja kun kyse on asioista, joita ei aikaisemmin edes tunnettu, aihe on monimutkainen. Tässä voitte itse todeta, miten asian kanssa on edetty. Kaikkia ei edes ole vielä pystytty käsittelemään. Tämä kaikki on vielä edessämme. Miksi olemme nyt tässä? On totta, että rahoituskriisin taustalta löytyy syitä – Yksi keskeisimmistä on maailmanlaajuinen sääntelyn ja valvonnan puute, oli sitten kyseessä pankki, maailma tai muu. On annettu ikään kuin vapaat kädet, annettu ylilyöntejä esimerkiksi bonusten suhteen, riskejä on otettu, pankkeja on pääomitettu ilman, että kuitenkaan taustalta on löytynyt riittävää rahoitusta. Eli nyt nyt on toimittava tarpeiden mukaisesti sekä Euroopan tasolla että myöskin maailmanlaajuisesti kaikilla sektoreilla. Jokaista koskien kukaan ei voi välttyä järkevältä, fiksulta valvonnalta, jota tullaan harjoittamaan. On tietysti myöskin väsytty asian käsittelyyn, monimutkaisuuteen ja ymmärrän siltä pohjalta myöskin Ravolsin esittämän kysymyksen komissiolle. Nyt kuitenkin esittelen teille seuraavien kuukausien painopistealueita. Ensinnäkin pankkiunioni. Siitä on puhuttu. Me toivomme pääsevämme tässä päätökseen mahdollisimman pikaisesti. Yli vuosi sitten esitin jo ehdotuksen päätöslauselman pohjalta. Talousasianvaliokunta viittasi tähän asiaan. Me pyrimme toimimaan, jotta seuraavassa ECOFIN kokouksessa 21. päivä kuluvaa kuukautta – yhteistyö hedelmiä parlamentin kanssa harjoitusta työstä voitaisiin kerätä. Viimeinen päätöslauselma esityspaketti tullaan esittelemään lähipäivinä. Ja siinä käsitellään yhdestä yhtenäisestä me ratkaisupaketista. Ja asiaa tullaan luonnollisesti viemään eteenpäin myöskin Liettuan puheenjohtajuuden aikana. Talletusten vakuusjärjestelmän kysymys liittyy tietenkin tähän, äh, koska pankkien on pystyttävä takaamaan talletuksia. Sitten kaikki lait, joita, joista nyt on kyse, ne joko korjaavat tilannetta tai ennakoivat tulevaa. Ne voivat olla kielteisiä myöskin markkinoiden kannalta. Äsken puhuttiin riskistä, riskeistä, nimenomaan rikollisen rahan ja rahanpesun yhteydessä. Kaikki lainsäädännölliset toimet ovat välttämättömiä, jotta rahoituskriisistä päästään eteenpäin. Ja meidän on pystyttävä korjaamaan tilannetta. Neuvostossa asia on edistetty ja uskon, että Iranin puheenjohtajuuden aikana päästään ratkaisuun ja kolmikantaneuvotteluja on käynnistettävä myöskin Liettuan puheenjohtajuuden käynnistyessä. Mifidin osalta olisi, on, on, niin, on, on, on niin ikään odotettavissa sopimus, joka perustuu ylimääräiseen selvitykseen, jonka pyysin asian tiimolta. Kolmas äh, työsarka. Olen menneisyydessä usein viitannut tähän. Eli kyse on ennakoivasta ja jälkeenpäin äh, suoritettavasta äh, arvioinnista. Sen on oltava entistä dynaamisempaa, jotta pystyttäisiin rohkaisemaan ja elvyttämään kasvua tältä osin. Tällä äh, saralla äh, olen usein äh, lähtenyt liikkeelle samalta pohjalta. Eli riskien älykkäästi nimenomaan sillä tavoin, että rahoitus voi olla ikään kuin osallistavaa. Ja luonnollisesti pankkialalla läpinäkyvyys ja liikkuvuus ovat tärkeitä. Ja tämä koskee muun muassa palvelumaksuja, pankkien käyttäviä maksuja. Ja vihreässä kirjassa puhutaan tästä asiasta. Käytännön kysymykset ovat luonnollisesti myöskin sisällön lisäksi työmme kohteena. Ei ole syytä improvisoida, vaan työstää asioita älykkäästi, päämäärätietoisesti ja kaikissa yhteyksissä kuulemme myöskin kaikkia asian osaisia. Robols, näin olemme toimineet. On syytä toteuttaa mahdollisimman kattavia tutkimuksia, jotta tekstit perustuisivat järkevälle pohjalle. Lainsäädäntöä on usein pystytty teidän avullanne parantamaan. Ja niin kuin sanottu, sitä kautta on mahdollista päästä eteenpäin, korjata hedelmiä, olla ikään kuin kypsässä vaiheessa. Ja nyt pyrin äh, edistämään asiaa objektiivisesti ja nopeasti. Niin kuin tiedätte, kaikkien äh, lainsäädäntötekstien arviointi on äärimmäisen tärkeää, varsinkin talouskysymysten yhteydessä. Monissa yhteyksissä Euroopan parlamentti onkin parantanut alkuperäistä äh, tekstiä. Sitä on pystytty vahvistamaan. Sitten vielä pari muuta kohtaa, joihin puheenjohtaja viittasit. Arvopaperilainsäädäntö, se on varsin vaikea kysymys, se sivilioikeuden ja myöskin kansallisen lainsäädännön piirin kuuluva kysymys. Jokaisella 27 jäsenmaasta on omat lainsäädännölliset sääntönsä tämän asian suhteen ja näin ollen meidän on otettava kaikki ne kysymykset huomioon, kun äh, voimme asiaa äh, edistää. Jo vuonna 2011 käynnistimme äh, asian työstämisen. Olemme myöskin teettäneet vaikutusarvioinnin ja siltä pohjalta laatineet lainsäädäntöehdotuksen. Arvoisa puhemies, pyrimme pääsemään maaliin tämän asian suhteen syksyllä. Sitten PSD-kysymys. Se on herättänyt paljon keskustelua viime vuosina. Erityisesti korttimaksut ovat olleet esillä asia käynnistys tapahtui jo vuonna 2007. 2012 nettikorttimaksu, vihreä kirja julkaistiin. Ja myöskin IMKON ja talousasiovaliokunnan piirissä laaditut päätöslauselmaesitykset asiasta ovat olleet hyvä lisä tähän yhtenäismarkkinoita koskevaan PSD-kysymyksen, korttimaksukysymyksen. Tarkoituksena on ensi kuun puolessa välissä saada hyväksytyksi pankkikorttimaksupaketti. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihepiiri, niin kuin muutkin päätöslauselmassa ne esitetyt asiakokonaisuudet. Nämä ovat kaikki siis tarkastelun kohteena ja yritämme niitä teidän kanssanne yhteistyössä edistää. Grazie. Kiitos, komissaari. Seuraavaksi siirrymme poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Muistutan teitä siitä, että sinistä korttia ei tässä yhteydessä ole mahdollista käyttää, eikä myöskään catch the eye-menettely tule kysymykseen. Herra Gosset, seuraavaksi neljä minuuttia. Kiitos. Hyvä komission ja sen neuvoston edustaja. Parlamentti ei ole neuvoston vihamies. Se ei ole myöskään sen kilpailija vaan neuvoston kanssa se on yhteislainsäätäjä, tasavertainen sen kanssa. Ja tässä mielessä parlamentti tänään toteaa ne viivästykset, joita täysin välttämättömien tekstien hyväksymisessä on ollut. Komissio on halunnut ehdottaa tekstejä tähän Euroopan unionin vakavaan tilanteeseen ja sanani eivät kohdistu komissiota vastaan, koska minun mielestäni komission jäsen Barnier on tehnyt kaiken mahdollisen olemassa olevissa olosuhteissa tietenkin vaaliaikataulu ja komission vaihtuminen tulee tekemään tästä hankalampaa. Mutta se, joka tässä on syypäänä, on ne tekstit, joista on jo sovittu parlamentissa ja jotka ovat jumiutuneet neuvostossa. No ministeri sanoi, että neuvosto tekee paljon työtä, tekee hyvin työtä. Näin varmaan on, mutta en käy läpi tätä tekstien listaa, tekstien, jotka ovat tällä hetkellä jumissa. Neuvosto neuvostolla varmaankin on riittävästi aikaa tutustua tähän päätöslauselmaan, josta äänestetään torstaina. Haluaisin aivan erityisesti painottaa niitä katastrofaalisia seurauksia, joita tämänhetkisellä tilanteella on. Ensinnäkin toimielinten välisille suhteille. Parlamentti ja neuvosto, kuten sanoin, ovat tasavertaisia ja tällä hetkellä yhteistyö näiden kahden toimielimen välillä on pysähtynyt. Miksi neuvosto ei voi olla samaa mieltä silloin, kun parlamentti poliittisessa ja kansallisessa monimuotoisuudessaan löytää ratkaisuja niihin konflikteihin ja erimielisyyksiin, jotka asettavat meidät napit vastakkain. Tämä olisi ensimmäinen kysymykseni. Sitten kriisin ratkaisuun. Tästä olemme kuulleet paljonkin valtionpäämiehesten lausumia. Asia on täysin jumiutunut neuvostossa. Euroopan unioni ei ole reaktiivinen ja jos me viivättelemme pidempään kuin esimerkiksi Yhdysvallat, niin se on osoitus siitä, että meidän mallimme ei toimi ja kuitenkin me pidämme kiinni yhteisömallista. Täten neuvoston täytyy ottaa vastuu asiasta ja sen tulisi antaa Euroopan unionille sen tarvittava, tarvitsema reaktiivisuus. teollisuuden ja sijoittajien odotukset. He haluaisivat tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ei voida elää odotuksen tilassa ja elää sellaisten ehdotusten varassa, joita lobbarit ja muut tekevät. Kaikki ennen sitoutumista haluavat tietää, mikä hänen oma tilanteensa tulee olemaan. Nämä umpikujat ruokkivat tutkivat euroskeptikkojen arsenaalia, koska hekin haukkuvat Euroopan unionia, kuten täällä Euroopan parlamentinkin sisällä on nähtävissä. Eurooppalainen lainsäädäntö on johtanut siihen, että reaalitalouteen ei saada riittävästi ajoissa rahoitusta. Neuvoston täytyy nyt ryhdistäytyä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 reagoimaan siihen, jonka minä tulkitsin epäluottamuksen osoitukseksi, mutta nyt on koittanut aika antaa Euroopalle erilainen kuva. Ei sellainen, jossa limusiineista ulos tulevat hienot herrat kokoontuvat myöhään illalla suljettujen ovien taakse. Meidän kansalaisemme eivät enää usko meitä, he eivät usko enää teitä. Meidän tulisi pyrkiä korjaamaan nämä vakavat ongelmat, joita huonosti kommunikoidut päätökset esimerkiksi Kyprokseen liittyen ovat saaneet aikaiseksi. Tapa, jolla huippukokouksia tulkitaan, Meillä on nyt vain pari kuukautta aikaa, koska vaalit ovat tulossa ja vaalit eivät ole tietyn maan ongelma, vaan tässä on kysymys koko Euroopan unionin imakosta ja me laskemme neuvoston varaan, jotta se tekee oman osuutensa. Me olemme aina osoittaneet oman valmiutemme. Kiitokset. Seuraavaksi Rova Ferreira SD-ryhmästä. Äh, Kaksi minuuttia. Um, Commissioner, I'll speak in English today to be uh, easier. Commissioner, President. Komissaari, puhun englanniksi, lienee helpompaa meille kaikille. Pankkisektori e, e, ja finanssisektori on ollut talouskriisin keskiössä. Nämä matkalla ja meneillään olevat uudistukset, uudistus, niiden loppuun saattaminen on olennainen e, ratkaisu saada reaalitalous kasvuun. Me toistamme tämän kuuluisia virkkeitä toinen toisensa perään. Meidän pitäisi nyt tarttua sanoista toimiin. Meidän pitää mm, antaa kansalaisille tuloksia. Olemme käynnistäneet koko joukon erilaisia projekteja, jotka nyt on hankittu, saatettava loppuun. Me vetoamme neuvostoon ja komissioon komissari Barnierin äsken kertomat uutiset olivat ilahduttavia koskien pankki- ja rahoituspalvelujen alan uudistusten mahdollisimman nopeasta toteuttamisesta. Tämä <clears throat> pankkirakenneet, monet markkinavoimat, jotka varjopankkitoimintaan liittyvät, samoin myöskin sitten tämä mm, osake arvopaperilainsäädäntö. Euroopan parlamentti on jo omaksunut oman kantansa ja odottelee nyt sitten neuvottelujen alkamista neuvoston kanssa. Me puhumme tässä talletusten vakuutus, vakuusjärjestelmistä ja, ja korvausjärjestelmistä. Ne ovat kuitenkin äh, ollut jumissa viime vuoden helmikuusta asti korvausjärjestelmät ovat myöskin jääneet paikalleen junnamaan, vaikka komissio on tätä puhunut painopisteenä, on rahoitusmarkkinadirektiivi 2. Me haluamme kiihdyttää edistystä kaikissa toimissa, jotka edes auttavat pankkiunionin syntymistä. Tämä on tulevaisuuden kannalta olennaista. Mm. Sitten tällaiset yhden keskeisen keskeytyn valvontajärjestelmän käynnistäminen ja vastaavat ovat erittäin olennaisia pankkiunionin perustamisen kannalta. Ne takaavat vakautta myöskin tallettajille, josta pitäisi olla taustalla sitten talletusten vakuusjärjestelmä, joka kauttaa koko Euroopan ja saman sitten äh, äh, pankeille äh, yksit, yhden tällaisen korvaus, yhtenäisen korvausjärjestelmän pankki en, elinvoimaisuutta koskeva lainsäädäntö on myöskin sitten saatava samanlaiseksi kaikkialla jäsenmaissa meiltä edellytetään näistä tuloksia ajoissa, mitä tulee tähän, mikä se tässä valvontamekanismissa se, sen aikaansaaminen, samoin tietysti rahoitusmarkkinadirektiivi ovat asioita, ovat sellaisia, joita me neuvostolta odotamme. Ei Ja nyt vetoammekin neuvostoon, että, ettei se enää turhia tyhjiä lupauksia meille antaisi. Me tarvitsemme nyt äh, konkreettisia tuloksia, rouva ministeri. Vetoan teihin, että te vauhditatte prosessia ja saatte asiat loppuun käsitellyiksi. Kiitokset. Seuraavaksi herra Kikolt vihreistä. Oliko se äh, Ähm, Kollegat, hyvä komission jäsen, hyvä puhemies. Ollaksemme selkeäsanaisia, me voimme jättää uudelleen käsiteltäväksi kaikki ne asiat, joita neuvosto ei vielä ole käsitellyt, ja arvostaisin kovasti, jos kävisimme tällaista suoranaista vaihtoa. Lista on aivan selvä, eikä kukaan voi väittää, että ongelmaa ei olisi. Komissio on laatinut nopeasti pitkän listan tarvittuja ehdotuksia ja monet niistä ovat jääneet neuvostossa käsittelemässä. Ja minun mielestäni tämä ei kuulu Irlannille puheenjohtajamaana. Irlanti puheenjohtajamaana tekee hyvää työtä, eli älkää ymmärtäkö väärin tätä kritiikkiä, mutta mutta te teette hyvää tietä, työtä ja sitten kiellätte faktat. Fakta on se, että te ette onnistu löytämään yhteisiä kantoja ja konsensusta näissä asioissa ja mitä teidän tulisi tehdä jotta ei asetettaisi vaaranalaiseksi Euroopan hyvää imagoa, niin muuttakaa työmenetelmiämme. Älkää enää kuul- kuunnelko teollisuutta kautta tietyissä maissa, vaan löytäkää hallituksen välinen keino, joka ei perustu Eurooppa-sopimuksiin. Ryhtykää äänestämään, älkääkä järjestäkö tällaisia varjoäänestyksiä, kunnes jonkinlainen tasapaino on löydetty, vaan ryhtykää todellisuudessa äänestämään. Eli ryhtykää käyttämään todellista eurooppalaista menetelmää, ja tätä kansalaiset odottavat. Liettua puheenjohtajamaana on tulossa, ja se vaatii parlamentilta sitä, että asiat asetetaan prioriteettijärjestykseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että PRIPS ja kuluttajansuoja-asiat, yhteissijoitusyritysasiat tulevat tipahtamaan listalta pois. Eli todellinen kysymys on se, miten neuvosto tulee muuttamaan työmenetelmiään, jotta jotta pystytään saavuttamaan konsensus tai edes jonkinlainen kanta näissä eri asioissa, jotka tällä hetkellä ovat pöydällä ja joita kansalaiset tarvitsevat. Tämä on se kysymys, johon täytyy saada vastaus. Lista on edessänne tuokaa ratkaisu, älkää kieltäkö asioita ja hyväksykää se, että ongelma on olemassa ja tehkää puheenjohtajamaana kokemuksellanne ja sillä hyvällä työllä, jota olette jo tehneet, tehkää ehdotus perustuen tähän kokemukseen. Ehdottakaa ratkaisua näihin ongelmiin, koska me emme voi hyväksyä sitä, että rahoitusmarkkinaehdotuksia ei saada vietyä päätökseen tällä toimikaudella. Kiitos. Grazie. Kiitokset seuraavaksi ECR-ryhmästä. Edustaja Svinborg, puolitoista minuuttia. Rahoituskriisi edellytti lainsäädäntötoimia, sillä piti saada luottamus palautumaan myöskin kuluttajia, Tämä toivat lisää ostovoimaa ja valuuttaa maahamme mutta kuitenkin äh, epätäydellinen äh, lainsäädäntö ei luo äh, luottamuksen, luottamusta. Jos ajatellaan kolman, kolmansia yrityksiä, yksilöitä ja muita sijoitushaluja, esimerkiksi globaalia johdannaisdirektiiviä ei ole vieläkään saatu aikaiseksi. Me olemme saaneet yhä kauemmas jääneet rahoitusmarkkinadirektiivi kakkosen puutossa. Ja nyt tämä on muuttunut yhä poliittisemmaksi ja poliittisemmaksi ja erkaantunut itse talouselämän perusteita. Meidän on pakko, aika, pakko saada se ajoissa valmiiksi, hyvässä ajoissa. Esimerkiksi tämä yhteinen äh, äh, äh, kriisinhallintamekanismi on erittäin tärkeä saada valmiiksi jotta 2015 saadaan käynnistetyksi eurooppalaiset hankkeet. Yksimielisyys Euroopan parlamentissa tuki investoi, investoijilta kaikkialta Euroopasta on tarpeen, mutta kaikki on vielä jämättänyt neuvostoon toistaiseksi paitamaan pankkien ja kaikkien koko poliittisen markkinajärjestelmän ää, tarpeen kaiken kaikkiaan. Tämä, er, mitä tulee juuri näihin uusiin yksikköihin, jotta pystymme sitten vartaamaan paikkamme globaalilla markkinapaikalla. Meidän pitää myös, myös kyetä tarjoamaan kansalaisemmille vakaampaa talouselämää ja finanssijärjestelmää. Vähemmän on tässä talous parempi. Kiitokset. Edustaja Blum EFD-ryhmästä minuutti. Uh, Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Tunnen jonkinlaista sympatiaa itse asiassa neuvostoa kohtaan tässä asiassa, koska te pyritte hoitamaan mahdotonta asiaa ja parlamentti ajaa teitä tähän. Itävaltalaisessa taloudessa, jotta rahoitusmarkkinoita voidaan säännellä, täytyisi tuntea, tuntea markkinat täysin tässä on kysymys tällaisesta fataalista kohtalokkaasta petoksesta. meidän täytyy palata sopimusten vapauteen jotta yksilö investoija voisi demokratiassa tehdä sopimuksen kenen, minkä tahansa pankin tai investointipäällikön kanssa ilman että veronmaksajilta vaaditaan takuita keskuspankit ja vähittäispankit ne piiloutuvat äh, sääntöjen taakse. Säännöt eivät, äh, äh, eivät ohjaa heitä, vaan pitävät heidät vankilasta pois silloin, kun ajaudutaan ongelmiin. Eli tällaisesta säännöstelystä täytyisi pyrkiä pois ja antaa asioiden hoitaa itse itsensä. Grazie. Kiitos. GUE-ryhmästä herra Klute minuutti. Kiitos. Niin, hyvät kollegat, kun keskustelee valitsijoiden kansalaisten kanssa, puhutaan että tästä viiden miljardin kriisistä, että mitä me poliitikkoina olemme tehneet saadaksemme tämän viisivuotisen kriisin, äh, viisivuotisen kriisin loppumaan. No, Euroopan äh, äh, parlamentissa on ollut tusinoittain, kymmenittäin erilaisia lainsäädäntöpaketteja. Me olemme tietysti eri mieltä monista asioista, se on luonnollista, mutta olemme kuitenkin alkaa olla yhdellä yksimielisiäkin monessa, monessa asiassa, koska olemme onnistuneet työstämään kansalaisten kannalta kannalta otollisia ratkaisuja, mutta kansalaiset eivät mitään tästä vielä kuitenkaan ymmärrä, koska toteavat, että että kaikki, mitä parlamentissa on valmisteltu, on jämähtänyt neuvostoon. Sitä pidetään ongelmana laajemminkin, joka pitää äkkiä ratkaista. Siitähän me juuri puhumme tänä aamuna ja meidän pitää myöskin pyrkiä saamaan lisää avoimuutta neuvoston työhön. Uusi, uusi avoimuus voisi, voisi myöskin sitten äh, ehkä kenties estää tällaisia äh, äh asioiden menymisiä ja mutkistumisia. Äh, äh, nimenomaan kuluttajat usein mieltävät juuri tämän salamyhkäisyyden yhdeksi syyksi asioiden viivästymisemme. Meidän on syytä pyrkiä avoimiin, nopeisiin ratkaisuihin, että myöskin kaikki avoimet kysymykset saataisiin tällä lainsäädäntökaudella lukkoon lyödyksi. Grazie. Kiitos. Nyt puheenvuoro on komissaari Barniella. Madame la présidente, puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On selvää, etten enää lähde käymään läpi keskustelun sisältöä. Totean kuitenkin kaksi seikkaa. Ensinnäkin sen, että minä ja kabinetteni pääosaston henkilökunta, me kaikki olemme Ne Tiedätte, että henkilöstömäärä on rajallinen, mutta kaikki ovat varsin päteviä. Meillä on strategia, strategiset linjaukset, jotka löytyvät työmme taustalta. Sama koskee myöskin neuvostoa ja Euroopan parlamenttia. me olemme jatkuvasti yhteistyössä. Jokaisella kuitenkin on luonnollisesti oma suvereniteettinsä. Mutta trilogit, kolmikanta, neuvottelut ovat äärimmäisen tärkeitä. Eli vahvistan vielä sen, että olemme käytettävissä ja aiomme viedä päätöksen sen, minkä olemme luvanneet. Oli sitten kyse rahoitus, rahoitusmarkkinoiden vakaudesta tai muusta. Tulemme tekemään kaiken avoimesti ja läpinäkyvästi. Jo eettiset normit edellyttävät sitä. Paras toimia kuitenkin reaalipolitiikan keinoin kuin eikä, eikä millään tavoin peitellä asioita, niin kuin 30 vuotta sitten tehtiin. Me aiomme siis toteuttaa lupauksemme, jotta rahoituskysymykset ja ylipäätään talouselämä olisi terveemmällä pohjalla. Sitten seuraava kysymys. Koko rahoitusala on maailmanlaajuisesti joutunut kriisin eh, kouriin, eh, joskin eh, tällä hetkellä alijäämäkysymykset liittyvät pikemminkin Eurooppaan. Kriisi lähti liikkeelle kuitenkin Yhdysvalloista, koska kattavaa maailmanlaajuista säätelyä ei ollut olemassa. G20-kokoushan käynnisti koko kysymyksen käsittelyn 80 prosenttia transaktioista Yhdysvalloissa on luonteeltaan Atlantin ylittäviä, joten asia monimutkainen ja sen järjestyksen saattaminen vie pitkälti aikaa. Olemme muistaakseni kahdeksatta kertaa käsitelleet asiaa kumppaneiden kanssa viimeisen kahden vuoden aikana. Mutta kuten sanottu, vahvistan vielä kerran Euroopan komission sidonnaisuuden asian ratkaisemiseen. Kiitokset ja sitten ministeri Creighton, olkaa hyvä. Honorable members. Arvoisa puhemies, kunnianarvoisat jäsenet, EUn päätavoitteena on saada aikaan kestävää työpaikkoja luovaa kasvua ja tämä on varmaankin meidän yhteinen tavoitteemme. Ja jotta me onnistumme tämän tavoitteen saavuttamisessa, meidän täytyy aktiivisesti sitoutua ja meillä täytyy olla kumppanuutta kaikkien toimielinten välillä, komission, parlamentin, neuvoston välillä – ja suoraa yhteistyötä myöskin jäsenvaltioiden kanssa. Hyvä lainsäädäntö on yhteisen ponnistelun tulos ja hyvin usein tässä täytyy tehdä arkaluontoisia haastavia kompromisseja ja voitte luottaa sanaani, kun olen nyt viisi ja puoli kuukautta ollut puheenjohtajamaan edustaja voitte luottaa siihen, kun sanoin, että tämä on myöskin tuskallista aika ajoin kompromissin saavuttaminen toimielinten välillä ja toimielinten sisällä. Toisin sanoen joustava yhteistyö on avainasemassa ja tämä on se haaste, joka meillä kaikilla on edessämme. Mitä meidän painopistealueisimme tulee, Yksi niistä oli se, että täytyy vastata kiireellisiin uusiin tarpeisiin ja olemassa on myös jatkuva tarve työstää rakenteellisia asioita, jossa tarkastellaan keskipitkää aikaväliä pidemmälle ja päästään siihen tilanteeseen, jossa voidaan saada aikaan kestävää kasvua aikaan saavaa kehitystä. Meidän historiikkimme yhteistyöstä parlamentin ja komission kanssa on hyvä. Olemme saavuttaneet tuloksia rahoitusmarkkina-asioissa ja me tulemme jatkossakin tekemään kovasti töitä näiden asioiden tiimoilla. Me teemme jo nyt yhteistyötä Liettuan kanssa tulevana puheenjohtajamaana ja me tulemme varmistamaan lähestymistavojen jatkuvuuden näissä asioissa. Tiedän, että kollegani Irlannin hallituksessa Michael Noonan tulee talousasioiden valiokuntaan 24. kesäkuuta kertomaan, tekemään arvion puheenjohtajakauden saavutuksista. Ja tämä on hyvä mahdollisuus myöskin tarkastella niitä huomattavia edistysaskeleita, joita eri asioissa on otettu. niistähän puhuin alustuspuheenvuorossani. Voin vakuuttaa parlamentille, että me tulemme jatkossakin tekemään kaikkemme, jotta rahoitusmarkkina-asiaa viedään eteenpäin vuoden kolmetoista jälkimmäiselläkin puoliskolla ja jos on jotakin, jotta tämä liikevoima saadaan pidettyä yllä, se voima, joka, jonka me olemme saaneet aikaiseksi, niin tulemme tekemään kaikkemme. Ja haluaisin loppuun kiittää Sharon Bowlesia ja talousasioiden valiokuntaa erinomaisesta yhteistyötä. Minun mielestäni me olemme saavuttaneet paljon. Haluaisin kiittää myös komission jäsentä Michel Barnieria. Hän ja hänen palveluyksikkönsä ovat tehneet erinomaista yhteistyötä että Tämä ei ole ollut helppoa, koska haasteet ovat suuria. Meillä on vielä paljon työtä edessämme. Monet jäsenetkin puhuivat tästä. Mutta tämä sitoo meitä kaikkia kaikissa toimielimissä tekemään tuplasti töitä rakentavalla yhteistyöhön perustuvalla tavalla tulevina kuukausina, jotta varmistamme sen, että kaikki yhteiset tavoitteet saavutetaan ja aivan erityisesti nyt kun otetaan huomioon, että edessä on vaalivuosi. Kiitos. Saamme, saimme päätöslauselman ehdotuksen keskustelun päätteeksi. päätämme nyt keskustelun ja äänestys järjestetään huomenna kello 12. Nyt pidämme muutaman minuutin tauon ennen kuin käynnistämme keskustelun seuraavasta huippukokouksesta.